puheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausema ISISin järjestelmällisesti toteuttama uskonnollisten vähemmistöjen joukkomurha. Rova Mogherini ei ole vielä paikalla. No niin, nyt hän saapuikin. Hyvää iltaa, Rova Mogherini. If you want, you can start off. Jos haluatte, niin voitte aloittaa saman tien. Thank you. Kiitos puhemies, olen pahoillani. Mutta tässä hoidin tässä vähän asioita myös Moldovan osalta. Ensinnäkin toteaisin, että keskustelu liittyy aiheeseen, joka on erityisen tähdellinen ja liittyy paljon eilisiltaisiinkin keskusteluihin tilanteeseen lähi ja uskonnollisiin lahkoihin. Satojen vuosina ajan erilaiset etniset vähemmistöt uskonto ovat eläneet lähi rinnakkain. Missä ei ole samanlaista tilannetta. Syyrian konflikti on aina ollut olemassa tietysti, mutta lähi Itä ei ole ollut näin haavoittuva koskaan aiemmin. Liian pitkä, liian moni toimija on pyrkinyt ajamaan lahkoa näkemystä ja päästäkseen valtaan. Ja nyt se on nähtävissä myös. Sillä on tuhoisat vaikutukset ollut. Daesh on iskenyt tähän myös omalla propagandallaan ja omilla toiminnillaan. Sitä on käytetty välineenä rekrytointiin ja verukkeena myös sen haltuunsa öljykenttiä. Eli valtaa ja rikkauksia on haluttu. On tietenkin paljon mietitty, miten puuttua joukkomurhiin, mutta haluaisin ottaa esille yhden asian. Daesh ei ole pelkästään uhka vähemmistölle. Pari päivää sitten saimme tietää, että Daesh on yli sata ihmistä tappanut ja kidnappannut satoja Syyrian Derin kaupungissa. Ensimmäisten tietojen mukaan kaikki olivat sunnimuslimeja. Jos katsotaan lukuja, uhreja nykykonflikteissa, niin suurin osa uhreista on muslimeja. Tämä koskee Syyriaa, Irakia, yhtä lailla kuin Nigeriaa ja Pakistaniakin. Yhtä lailla Euroopassa meillä on muslimi uhreja ollut terroristi-iskuissa. Kaikkien uskojen edustajat ovat yhtä lailla uhreja kuin myös pyrkivät torjumaan tätä terroria. Ehkä tämä on ensimmäinen velvollisuutemme lähetä tällainen viesti. Olemme samassa veneessä. Mutta ei voida sivuttaa sitäkään, että yksilö kuuluvat uskonnollisiin vähemmistöihin, kuten kristityt täysin valtavilla alueilla Irakissa ja Syyriassa. Kristityt yhteisöt, kurdikaupungit ja jesirinaisten orjuuttaminen, Shabbat, Jerus, syyrialaiset, kaikista olemme kuulleet. Ja kun tällaisia kauheuksia on tehty, me emme voi vain tuomita niitä, voisin kuvitella, ja tekin voitte kuvitella, miten turhautunut minä olen joka kerta, kun vain lausuntoja laadimme ja tuomitsemme. Mutta meidän näin täytyy tehdä, koska se on merkki siitä, että me koko ajan olemme tarkkana että yhteisiä seurataan, mutta tiedämme toisaalta varsin hyvin myös, että tuomitseminen ei riitä. Me tarvitsemme konkreettista tukea ihmisille. Eli haluaisin nyt keskittyä toimintaamme vähemmistöjen puolustamiseksi lähi -idässä. Ensinnäkin rahoitustukiin. Me tarjoamme ihan konkreettista rahoitustukea. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat tärkeimpiä avunantajia Syyrialle Yli puoli miljardia on annettu tukena. Olemme olleet ensimmäisten joukossa antamassa apua jesideille ja kristityille Irakissa. Olen itse käynyt joillakin alueilla juuri en joulua. Kurdeillekin on annettu apua Kobenissa. EU on myös toiseksi suurin Irakin tukija. Varat auttavat palauttamaan elämän uskon Daeshin iskujen jäljiltä. Me tiedämme, miten tärkeää se on, jotta se olisi ylipäätään mahdollista yhteiskuntien moniarvoisuutta ajatellen. Ja kun sanomme, että täytyy vähemmistöjä auttaa, niin että voivat kotukonnulleen jäädä, he ovat eläneet siellä vuosisatojen ajan. Ja siksi tätä me myös tarkoitamme. Euroopan demokratia- ja ihmisoikeusväline tukee kansalaisyhteiskuntahankkeita, joita voidaan uskonnon ja uskonvapautta edistää. Nämä kulkevat käsi kädessä lainsäädännön täytäntöönpanon kanssa, kun halutaan henkilöiden oikeuksia taata vähemmistöjen parissa Syyriassa ja Irakissa. Kun sota edelleen jatkuu, voi olla aika vaikeaa suunnata katseita tulevaisuuteen ja miettiä Lähi-Itä sodan jälkeen. Tiedän, että se on vaikea, mutta meidän täytyy aina pitää mielessä se, että pitkän aikavälin tavoitteenamme on Rauhanomainen demokratia, osallistava demokratia meidän täytyy rauhaan investoida jo tänä päivänä, jotta huominen olisi parempi. Nyt olen, halunnut olla aivan rehellinen tässä. Me olemme sijoittaneet merkittäviä varoja, mutta eivät ne riitä. Jos ajatellaan humanitaarisen avun antamista, niin 2015 ei tarjottu riittävästi varoja. Tilanteen on muututtava uuden humanitaarisen ohjelman yhteydessä tänä vuonna. Me olemme työstäneet tätä Euroopan unioni edelleen antaa humanitaarista apua ja sanonkin, että luotan parlamentin tukeen tässä, jotta toimintamme vain vahvistuisi tänä vuonna. On erittäin tärkeää sitoutua näihin lupauksiin, kun avunantajan konferenssi Syyrian osalta järjestetään. Siellä on Saksa, Norja, Yhdyskuningaskunta, Kuwait ja YK 4. helmikuuta. Rahoitustuen lisäksi meillä on muitakin keinoja toimia. Toiseksi taataan se, että oikeus toteutuu. Vastuunkantaminen. Tämä on tärkeä askel kohti rauhaa ja kansallista sovintoa. Siksi Euroopan unioni tukee riippumatonta kans- komissiota Syyriassa, jotta voidaan kerätä näyttöä ihmisoikeusrikkomuksista, että voidaan jatkossa toimia oikeuden hyväksi. EU antaa myös poliittista ja taloudellista tukea kansallisyhteiskunnan ponnistuksille saada aikaan vastuunkantamista Syyriassa. Euroopan unioni on vedonnut turvallisuusneuvostossa, että tilannetta seurataan Syyriassa, huomioiden myös mitä voidaan tehdä kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Irakista tiedämme, että vähemmistöryhmät, varsinkin jesidit, ovat vaatineet sitä, että heihin kohdistuneet rikokset nähdään kansanmurhana, jos nais on niiden takana. Kolmanneksi halutaan saada mahdollisimman laajaa tukea kans- kans- alueellisille ja kansainvälisille toimijoille. Siitä syystä, että me uskomme, että tämä kuuluu totta kai EUlle, mutta ei pelkästään EUlle yksinään suojella vähemmistöjä lähi Kriisin alusta alkaen olemme pyrkineet olemaan mukana muiden kumppaneiden kanssa ennen kaikkea muslimikumppanittemme kanssa ratkaisua etsittäessä. Me olemme osa kansainvälistä koalitiota, joka taistelee Daeshia vastaan ja meillä on omat tavoitteet myös ei-sotilallisin keinoin. Haluaisin korostaa myös sitä, että kun me tuomitsemme Daeshin rikokset, niin se ei ole niin voimakas asia kuin jos muslimiuskoiset niin tekisivät. He ovat meidän parhaimmat liittolaisemme. Me olemme tehneet työtä islamilaisten järjestöjen kanssa. Tämän myötä saimme aikaan myös YK päätöslauselman liittyen uskonnollisen suvaitsemattomuuden torjumiseen. Viime kuukausien aikana minä olen erityisesti vahvistanut yhteistyötämme islamilaisen yhteistyöjärjestön kanssa. EU tukee myös Ranskan tekemää ehdotusta niin, että saadaan aikaan läpinäkyvyysryhmässä lisää ponnistuksia mutta siellä turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet pidätetty käyttämästä veto-oikeuttaan silloin, kun on kyse joukkomurhista ja vähemmistön suojelusta. Olemme iloisia, että tämä ehdotus saa nyt yhä enemmän tukea myös YK-jäsenistössä. Neljänneksi, ehkä kaikkein tärkein toimikenttä, me olemme etulinjassa diplomatiitsia ratkaisuja etsittäiset ja myös taistelee Daeshia vastaan yhteisesti muiden kanssa. Lisäisin myös sen verran, että me tuemme Irakin viranomaisten työtä, jotta voitaisiin saada aika kansallista. Me olemme vihdoinkin Syyriassa pääsemässä vaiheeseen, että Syyrian osapuolet vihdoinkin mahdollisesti voivat lyöttäytyä yhteen ja päästä sodasta viiden vuoden verenvuotoksen jälkeen rauha ja sovinto eivät ole helppoja, mutta kyllä mahdollisia. Enemmän kuin mahdollisia ne ovat välttämättömiä. Ei ole mitään muuta keinoa taata Lähi-idän moniarvoisuus. Me tarvitsemme vahvat osallistavat yhteiskunnat, vahvat yh- demokratiat, joilla kaikilla on sanan sijansa ja kaikki oikeudet taataan. Yhteiselo on silloin mahdollista, se on turvallista ja se on hyväksi kaikille huolimatta vaikeuksista lähidän vähemmistöt eivät ole menettäneet toivoaan. Vain kuukausi sitten katolinen yhteisö Aleppossa juhli katolisen armovuoden alkamista. Nimenomaan avaamalla pyhän Fransiskuksen pyhätön. Se on merkittävä merkki anteeksiannosta, uskosta, luottamuksesta parempaan tulevaisuuteen. Hiljattaisessa haastattelussaan Aleppo katolinen piispa totesi islamilaisesta sanallisuudesta, Allah antaa jopa mustalle kivelle toivoa yössä. Eli me emme ole yksin. Kirkkojemme kellot soivat jatkossakin. Ihmiset eivät ole menettäneet siellä toivoaan. Henkilökohtaisesti en ole uskovainen, mutta minä uskon kyllä vahvasti kaikkien oikeuteen elää rauhassa toisia kunnioittaa. Minä uskon myös monimuotoisuuteen arvoon, erilaisten yhteisöjen rikkauteen. Joskus voidaan identiteetit ja historiat, viisaudet jakaa keskenään, viedä niitä eteenpäin tulevaisuuteen omin toiveineen ja pyrintöineen. Se on nimenomaan avoimien yhteiskuntien vahvuus, että voidaan elää yhdessä. Näin se on ollut ja on oleva myös Euroopan unionissa – ja lähi -idässä. Emme voi pettää heitä. Ainoa keino tässä on päättäväisesti hakea poliittista ratkaisua nykyiseen kriisiin. Siitä keskusteltiin eilisiltanakin täällä. Me torjumme kaikenlaisen lahkolaisuuden. Meidän täytyy saada aikaan riidan alueellinen ratkaisu ja kansallinen sovinto. Ystävämme Lähi-idässä eivät ole menettäneet toivoaan. Jos me välitämme heistä, meidän täytyy tehdä rauhan puolesta työtä. Me emme saa menettää mekään toivoa. Kiitos. Kiitoksia, rouva komissaari Mogherini. Nyt siirrymme keskusteluun. Ja me olemme aika pahasti jäljessä aikataulusta. Ja Rova Kalpelts jo päätti, että sinisiä kortteja ei sallita. Tämä jatkuu edelleen. Adaktus on seuraavaksi. Rova puhemies, aloitan kiittämällä korkeaa edustaja Rova Mogherinia tärkeästä lausunnosta. Irakin kristityt ja Syyriankin Heitä äh, raiskataan, kidutetaan ja pakotetaan pakosalle päivittäin. Kokonaisluku kristittyjen määrä on dramaattisesti vähentynyt. kristityt yksilöt, perinteet ja äh, pyhät paikat äh, pyhitään pois. Eli täytyy sanoa aivan selvästi, että islamilainen valtio täytyy ehdottomasti pysäyttää. Jonkun aikaa on kerrottu, että ihmiskuntaa kohdistuvat rikonnukset ovat jatkuneet. Valitettavasti tilanne on vieläkin pahempi. se on syyllinen aivan inhottavimpiin, julmimpiin rikoksiin, joita kansainvälisessä laissa on. Useimmat johtavat kansainväliset lakiasiantuntijat ovat sitä mieltä, että vainoja voidaan kuvata määritelmällä kansanmurha. Tämän parlamentin puhemies Herra Schultz sanoi joulukuussa, että kristittyjen vaino on aliarvioitu eikä siihen ole kunnolla puututtu. Puhemies, rouva Mogherini, hyvät jäsenet, meidän täytyy muuttaa tämä tila. uhrien vuoksi ja myöskin perustavanlaatuisen oikeudenmukaisuuden ja sovi, sovituksen arvoja nimissä meidän täytyy tehdä tämä puhe keskeytetään. Kollega Weidenholzer. In diesem Haus haben wir schon täällä talossa me olemme usean otteisiin käsitelleet Daeshin kuoleman kulttuuria, jolle mikään ei ole pyhää. Daesh taistelee kaikkea vastaan, mikä ei ole heidän kantansa mukaisesta. Kristityt, sunnit, kaikki kahdessa päätöslauselmassa olemme käsitelleet näitä kysymyksiä, muun muassa Syyrian kristittyjä. Ja tänään me kuulimme, että Daesh on tuhannut 1400 vuotta vanhan kirkon Santeliaksen Mosulissa. Meidän täytyy jatkaa tätä taistelua. Meidän täytyy pureutua taustoihin koska meidän täytyy aikaan saada tilanne, jossa tulevaisuudessa demokratia ja ihmisoikeudet ja uskonnonvapaus ovat jälleen mahdollisia. Meidän täytyy aloittaa sovinnosta, jotta me voimme luoda pohjaa tulevalle kehitykselle. Mutta nämä ihmiset tarvitsevat meidän tukeamme, jotka ovat terroristien vankeina, buddhistien äh, vaimot, heitä käsitellään tavarana. He ovat Daeshin tavaraa, heitä myydään maille, jolla meidän kanssa on taloussuhteita, kuten Saudi-Arabian. Vaaditaan lunnaita, jotka ovat 25 miljoonan dollarin suuruisia, ja tämä hoidetaan pankkien kautta. Kiitos kollega Weidenholzer. Seuraavaksi kollega Tänök. Puhemies, olen pettynyt, että parlamentti käyttää sanaa joukkomurha-asiasta, joka on selkeästi kansanmurha. Kurdistanissa oli viime vuonna Irakissa ja tavasin irakilaisia kristittypakolaisia. Heidän kohtalonsa, kuten myöskin jesidit ja muut vähemmistöt, niin se on selkeästi ISISin kampanjan joht- seurausta, että, että kaikista ei-sunnimuslimista niin päästään eroon. Uskonnolliset vähemmistöt ovat joutuneet ISISin tai Daeshin kontrolloimiksi. Miehiä on systemaattisesti teloitettu ja naisia on otettu seksiorjiksi. UNHCRin eilinen raportti osti esille näitä yksityiskohtia ja otti esille sen, että tällaiset rikokset nyt siteeraan jossakin tapauksissa voivat olla ihmiskuntaa vastaan koskevia rikoksia, mahdollisesti kansanmurha ja sotarikoksia. Nyt on aika ryhtyä toimiin ja näitä rikoksia ei enää pidä tai niitä pitää nimetä oikeilla nimillä ja nyt sitten ISIS sen johto täytyy saada ICC-hän. Kärsee tapaamisten perusteella. Hyvä kollega Chanek, hyvä kollega Chanek, hyvä kollega Chanek. Mut joka kerta täällä tulkit painavat nappia, että puhuisitte hieman hitaammin. En halua keskeyttää teitä. Te ette reagoi mitenkään, te vain lisäätte vauhtia. Te haluatte nyt pitää neljän minuutin puheen kahdessa minuutissa. Tässä kohta muuten tulkit lopettavat tulkkaamisen. Puhemies, olen äh, pahoittelen, että vetoan tässä Schulzin tämän teidän oikeuteen, että toista kertaa jo keskeytetty minut puhuja keskeytetään jälleen. Siis haluan puhua... Minä keskeytän teidät vielä useammankin, jos haluatte. Ette te voi puhua niin nopeasti kuin te haluatte työjärjestyksessä on selkeästi sanottu, että jos joku Koppi lopettaa tulkkaamisen, niin koko istunto keskeytyy, joten te ette voi puhua niin nopeasti kuin te haluatte. Kollega Nart seuraavaksi. tiempo, señor? Ja kuinka paljon aikaa? If you speak in a normal... Jos puhutte normaalilla vauhdilla, no siinä tapauksessa en anna teille enää puheenvuoroa. Herra Nart. Quanto tiempo? Siis kuinka tiempo? Ah, gracias. kiitos. Aivan mahdotonta ymmärtää Lähi-Itä, ellei ymmärrä eri yhteisöjä siellä. On mahdotonta ymmärtää Lähi-Itä, ellei ymmärrä myös juutalaisten läsnäolo, joka on hävinnyt sieltä ilman, että siellä on erilaisia yhteisöjä, kristittyjäkin, kaldeja, assyrialaisia, syyrialaisia, katolisia, ma- maroniitteja. Ongelmana läherä ei ole pelkästään se, mitä on nyt tapahtumassa ISISin osalta. Irakin kristit lähtivät liikkeelle massiivisesti aikanaan kohti Pohjois-Amerikkaa, Israelissa ja mietityssä Palestiinassa on yhä vähemmän kristittyjä. Eli siellä Aikaisemmin oltiin enemmistönä kristittyjä, nyt siis ollaan hyvin pieni väestö kristittyjä, kaikki lähtevät. Ja lähtevät siitä syystä, että elämä on mahdotonta. Ja koska erilaiset yhteisöt tarvitsevat suojaa toinen toisiltaan suljetulla alueillaan, ja tähän ne törmäri jatkuvasti, kuten venäläiset ovat puolustautuneet, shiat, sunnit, jesidit, alaviitit, maroniitit, Erilaiset yhteisöt ovat saariksi muuttuneet ja se on se tragedia, koska Eurooppa, Eurooppa tarvitsee tätä. Jos ei tällaista henkeä pidetä yllä, niin voisimme olla edes terveellisesti itsekkäitä. Lähi-Itä sisältää myös vahvan kristillisen vähemmistön. Aina on niin ollut historiallisesti. Se merkitsee myös, että se on paha, vi, pahin viite, paras viitearvo. Ja Bosniassa on yksi esimerkki tässä. Ja nyt me olemme erilaiset vähemmistöt hyljänneet, syyrialaiset ja kristityt. Meillä on retoriikkaa, että täytyy aktiivisesti puolustaa, mutta ei riitä metafyysinen tuomitseminen, kun me olemme mitään tehneet, ei annettu edes toivoa. Kiitoksia kollega Nart. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Jos kuuntelisitte tulkkausta, niin kuulit, olisitte kuulleet. Niin minä annoin teille jo puheenvuoron. Jos kuuntelisitte tulkkausta, te olisitte ymmärtäneet asian. Teillä on puheenvuoro, kyllä. достатъчно бавно ли говоря, за да ме разберете? Благодаря ви. За втори път... Kiitos, puhemies. Jo toistamiseen te osoitatte halveksuntaa kollegaa kohtaan ja keskeytätte, että kun hän puhuu tärkeästä aiheesta, teidän täytyy pyytää anteeksi. Ja minä kyllä otan tämän esille puhemiehen kanssa, jos tällaista kallistunutta politiikkaa harjoitetaan kollegaa kohtaan. Sie brauchen nicht das Präsidium zu verstehen tarvitse tästä puhemiehistölle kertoa. Minä otan tämän esille siellä itse. Tämä on pitkä tarina ja minä yritän aina sanoa herra Chanekille, että hän pitäisi puhua hitaammin. Ja täällä valo vilkkuu, jos tulkkien mielestä puhuja puhuu liian nopeasti. Ja jos herra Chanak ei reagoi viestiin, niin silloin keskeytän hänet. Mutta hän ei edes kuunnellut minua ja siksi minä vein häneltä puheenvuoron. Tämä on työjärjestyksen mukaista. Ja kollega Leijerik puhuu seuraavaksi. Minä en keskustele tästä työjärjestyksen kohdasta tänä iltana teidän kanssanne. Tämä otetaan esille puhemiehistössä. Herra Leijerik seuraavaksi. Daesh on rikollisella ja väkivallisella tavalla torjuneet kaikki inhimilliset arvot, kaiken ajattelun itsessään, koska taustalla on mukaan uskonto, jossa tapetaan kidutetaan ihmisiä, kaikkia demokratia nuoria, muusikkoja, kurdeja, uskonnollisia vähemmistöjä, jotka siellä elävät, kristittyjä, jesidejä, alaviittejä, kopteja. Emme saa sitä paitsi unohtaa, että kaikkien suurimmat uhrit tässä fasismissa ovat muslimit itse. Siksi meidän täytyy säälimättömästi tätä hirveitä vastaan taistella. Muut Viemme miettiä, mitkä on tämän kaiken taustalla, joka on johtanut tähän fasistiseen terrorismiin. Tämä on tavallaan länsimaista myös lähtökohdiltaan öljyn ja rahan takia, koska Daesh sitäkin rakastaa ja sotaa. Instituutioiden täytyy toimia nyt uskonnollisten vähemmistöjen suojelemiseksi, niin, niin että tällainen Daeshin rikollinen nihilismi hävitettäisiin, että ihmiset pääsisivät näistä kurjista oloistaan ja saataisiin uutta kumppanuutta välimerellä yhteisen inhimillisen kehityksen hyväksi. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Valero. Tack, herr talman. puhemies hyökkäysten määrä on selkeästi lisääntynyt kristittyjä vähemmistöjä, kristittyjä shioja, jesidiä ja muita uskonnollisia ryhmiä kohtaan. Sokeasti hyökätään kaikki niitä vastaan, jotka ovat uskon samalla tavalla kuin itse. Muslimeja, mutta tuhansia kristittyjä ja on pakotettu pakosolle useita ihmisiä. Myöskin Palmerassa ja muualla on tuhottu uskonnollisia muistomerkkejä. assyrialaisten eh, diaspora on kasvanut voimakkaasti. Sata vuotta, 15, vuoden 15 kansanmurhan jälkeen olemme nähtäneet, miten historia toistaa itseään ja samoja ihmisiä murhata jaetaan pois kymmenesosaan on vähentynyt väestön määrä eh, kristittyjen keskuudessa, joka on siellä ollut vuosisatojen ajan. Ja se on selkeän uhan alla. Nyt täytyy nimetä sen, mitä tapahtuu kansanmurhana ja ihmiskuntaan kohdistuvaksi rikokseksi. Ja on todella tärkeää, että reagoimme ennen kuin eh, tämä on eh, toteutettu loppuun asti. Minun mielestäni EU voi ja sen pitäisi tehdä vieläkin enemmän, jotta sotaosapuolet lopettaisivat tämän poltetun maan taktiikan. Olemme nähneet kauheita kuvia asiasta viime kuukausina. Mutta myöskin Pohjois-Syyrian humanitaarisen avun esteet täytyy poistaa. Siellä asuu näitä vähemmistöjä niin, että kaikki etniset ja uskonnolliset vähemmistöt saavat oikeuden elää traditionaalisilla kotialueillaan. Turvassa, kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Parker. Thank you, President. Kiitos puhemies. Minä haluaisin ottaa esille kristittyjen vainot pakolaisleireillä. Useimmiten ihmiset näkevät näitä asioita vain televisiossa, mutta YK on pakosleireillä. tätäkin tapahtuu vain heidän uskontonsa takia. Ja myös Saksassa on havaittu tämä, perheet ovat palanneet Irakiin, koska radikaalit islamistit vainoavat heitä. Vaino näillä leireillä tarkoittaa sitä, että monet kristityt joutuvat lähtemään. Ja, ja tilanne, jonka he joutuvat kohtamaan, on niin paha, että ainoastaan osa niistä käsitellään YKssa. Ja näiden ihmisten pitäisi olla turvasatamassa ja heidän ei pitäisi kärsiä enää tällä tavalla. Kiitoksia, Rova Parker. Seuraavaksi edustaja Mayer. Kiitos puhemies päivittäin kuullaan jo näistä ISISin julmista teoista. Ja monta kertaa on jo keskusteltu asiasta ja voin sanoa, että terroristit, nehän nauravat ihan vääränä näistä meidän keskusteluistamme. Me keskustelemme siitä, että todellakin voitaisiin oikeasti auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat paikan päällä apua. Ja muutama päivä sitten jälleen 300 ihmistä Dairala Soorissa tapettiin mutta ei pelkästään murha ole tässä toimintaohjelmassa. Systemaattiset raiskaukset ja ihmisten orjuuttaminen kuuluvat myöskin tähän väkivaltaherruuteen. Erityisen kovasti kosketettuina ovat muu, toisin uskovat. He joutuvat tämän terroristin, terrorismin uhreiksi ilman suojaa Mosul. Siellähän on 1600 vuotta vanha kristillinen traditio 2014 vuoden jälkeen siellä ei enää ole kristittyjä. Tämä on tapahtunut poisajamisen ja murhien kautta, eikä tästä pidä olla mitään harhakuvitelmia, hyvät kollegat. ISIS ei pysähdy Eurooppaan, eikä se ole pysähtynytkään Euro- Euroopan rajoille, kuten viime vuonna. Ja heidän julistettu tavoite on tehdä lännestäkin kristityistä vapaa joukkomurhat, hyvät kollegat, niin ne täytyy, niitä täytyy kaiken mahdollisen keinoin torjua ja siinä eivät pelkät sanat riitä. Kiitoksia. Kollega Dodds. Kiitos puhemies. Olen kiitollinen keskustelusta tänä iltana. On aivan oikein, että täällä parlamentissa, joilla on mahdollisuus esittää rauhanomaisesti demokratiaa jäsenvaltioitamme, olemme yhtenä rintamana tuomitsemassa uskollista vähemmistöjen joukkomurha Daeshin toimin. Usein ollaan nähty joukkomurhista kuvia, teloituksista kuvia, hirttämisistä kuvia ja muista varmasti teoista kuvia, joita jihadistit tekevät. Mutta parlamentti pitäisi mennä pidemmälle ja tunnustaa barbaria siksi, mitä se on. Kansan murha, sota, rikos joka kohdistuu kristittyihin ja muihin uskonnollisiin vähemmistöihin. Iltapäivällä olin ilokseni mukana avoimien ovien tilaisuudessa, jossa on niitä maita edustettuna, joissa kristittyjä vainotaan ja siellä nähtiin, että vaino kristittyjä kohtaan on nostamassa päätään yhä enemmän. Vuosi toisensa perään on arvioitu, että ennen Syyrian sotaa 400 000 kristittyä oli Aleppossa. Tänä päivänä on 6 000. Puhujan mikrofoni suljetaan. Kiitoksia kollega Dots. Seuraavaksi edustaja Alio Marie. Merci, monsieur le président. Madame Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja. YK 9. joulukuuta 48 peruskirjassa haluaa puuttua niihin tekoihin, joita tehdään, kun tuhotaan jokin kansallinen etninen roturyhmä tai ryhmä. Eli nyt on kyse rikoksista, jotka kohdistuvat kristittyihin, mutta ei pelkästään heihin, ole samaa mieltä kanssanne, mutta erityisesti kristittyihin. Ja silloin on kyse kansanmurhasta. On aivan välttämätöntä, että meidän parlamenttiemme edellyttää YKlta, että se nyt tunnustetaan sellaiseksi. Miksi sanotte näin? Ei se ole pelkkä sanaa. Kansanmurhalla on oikeudellinen sisältönsä ja yhtä lailla se on myös sana, jolla on psykologinen ja diplomaattinen ulottuvuutensakin. Tästä syystä on aivan välttämätöntä, että me tartutamme tähän aloitteeseen. Totta kai tänä päivänä ei ole kyse pelkästään oikeudesta, mitä voidaan tehdä tarvitaan diplomatiaa, aseitakin, mutta meidän täytyy käyttää myös oikeuden keinoja. Se on vahva merkki siitä, että me kannamme huolta kristityistä ja kaikista vähemmistöistä, mutta varsinkin kristityistä, koska ei pidä unohtaa, he ovat kovin yksin. Aina kun me puhumme kristitystä juuristamme Euroopassa, niin meillä on erityinen velvollisuus heitä kohtaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Kaan puolitoista minuuttia. Mr. President, uh, let me start by thanking the... Puhemies, aloittaisin kiinnittämällä korkeaa edustajaa lausunnostaan asiassa. Irak, Syria, siellä systemaattisesti raiskataan ja ryöstetään niin kutsutun islamisen valtion toimesta vähemmistöjä. Koranin mukaan, joka tappaa yhden suolen, niin sielun, niin häntä pidetään koko ihmiskunnan tappajana. Ja se, joka pelastaa yhdenkin hengen, niin häntä pidetään sellaisena, joka antaa hengen koko ihmiskunnalle. ISIS tuhoaa pal- palvontapaikkoja, kirkkoja, moskeijoita ja muita kulttuuriperintöpaikkoja. Mutta näitä paikkoja pitäisi pelkästään kunnioittaa myöskin suojella ja niitä pitäisi puolustaa. ISIS poistaa vuosisatoja ajan olleita vähemmistöjä, uskonnollisia vähemmistöjä, koska he eivät usko samalla tavalla. Koranin mukaan ei ole pakko uskoa. Minä ja miljoonat muslimit Euroopassa ja Euroopassa ja kautta maailman seuraavat ISISin julmia metodeja. Tuomitseminen riitä täytyy toimia. lähi ja Euroopassa yhteisöt ovat vahvempia, kun ne käyvät yhteistyötä ISISin propagandaa vastaan. Ja täytyy voimaanottaa vähemmistöjä. Kaikilla on perusoikeus, perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin, riippumatta e-, etnisyydestä tai uskonnosta. Valvollisuutemme on olla solidaarisia sorrettujen kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kollega Legutko. Uh, uh, Se, että käytetään joukkomurhaa järjestelmällisesti, niin ei riitä, että näin sanotaan. Kyse on joukkomurhasta. Järjestelmällinen joukkomurha ei ole mikään termi. Kansanmurha on kuitenkin määritelty. Kansallisessa oikeudessa sillä on jotain juridista painoarvoa. Käyttäkää tätä, hyvä korkea edustaja käyttäkää vähän useammin, käyttäkää koko ajan tässä yhteydessä. Ketkä ovat kansanmurhan uhrit, uskonnolliset vähemmistöt, myös muslimit, mutta ennen kaikkea kristityt. Miksi ei tätä toisteta jatkuvasti? Ja, ja rova korkeudustaja, pitää toistaa tämä, että tuhansia kristittyjä murhataan joka vuosi. Kansanmurhia on ollut useitakin. Hämmästyttävintä tässä on, että aina kun rikoksia tehdään, niin niitä ei kutsuta murhiksi, koska pelot, pelätään sitä poliittisesti. Tämä tuli vasta myöhemmin ja se on aika suuri häpeä. Ja meidän pitäisi tunnustaa, että kansanmurha on tapahtunut kristittyjen parissa. Kiitoksia. Kollega Patson seuraavaksi tässä syntyy kaksi kysymystä. Miksi näin tapahtuu ja mitä me voisimme tehdä? Syyt ovat ideologisia. Jotkut sanovat, että ISIS on islamin perverssi muoto. Korani puhuu sodasta ja myös järjestelmiset raiskaukset oikeutetaan, koska sanotaan, että jotka olet ottanut oikealla kädellä, se ovat sinun omaisuuttani. Mutta suuremmat, mutta onneksi useat muslimit eivät seuraa Korania näin kirjaamisesti. Miten ISISiä vastaan voidaan taistella? Tässä täytyy ottaa länsi mukaan ja ne islamaiset maat, jotka eivät halua elää ISISin alaisena. Ja sivil, äh, niin herra puhemies, minulle sanottiin, että minulla on puolitoista minuuttia. Kiitos. Sivilisaation täytyy äh, nähdä, että tämä islamistin muoto ei liity demokraattiseen valtioon. Ja meidän täytyy integroida myös ne muslimit, jotka ovat jo täällä. Entä sitten kristillinen kirkkojen johtajat? Ja tässä täytyy tehdä ideologinen ristiretki, jotta muslimit saataisiin käännetyttyä kristinuskoon. Kiitoksia. Ja sitten kollega Typ puhemies. Olen puhunut monta kertaa kristittyjen vainoamisesta. Open Doors-järjestön mukaan yli 100 miljoonaa vainotaan uskonsa vuoksi maailmassa. Noin 150 000 kristittyä kuolee vuosittain. Tiedot antavat pohjan väittää, että vainotuin uskonnollinen ryhmä ovat kristityt juuri, vaikka, vaikkakin muitakin vähemmistöjen edustajia kuolee. Mutta tilanne on vieläkin julmemmaksi tullut sitten, kun Daeshin eh, ja muiden äärijärjestöjen julmat alkoivat lähi ja myös Afrikassa. Tässä emme voi puhua pelkästään vainosta, tässä täytyy puhua jo kansanmurhasta kristittyjä kohtaan hyökätään, äh, niin heidän pyhäpaikkojaan tuhotaan, omaisuutta takavarikoidaan uskonnon vuoksi. Ne ovat myös kauppatavaraa. Heidän elimiään käytetään elinkaupassa. Tällaisia tietoja tulee sieltä. Tietoja myös rekisteröidään eri kansalaisjärjestöissä, myös kirkollisissa järjestöissä, kansalaisjärjestöissä. On vaikea olla nimittämättä asiaa oikealla nimellään murhana. Mutta myös muut vähemmistöt, uskonnolliset vähemmistöt kärsivät, mus, jesidit ja muslimivähemmistöt muutkin. Tässä asiassa täytyy tehdä enemmän kuin tähän asti. Se on välttämätöntä. Se on sivil, sivilisoituneen maailman, sivistyneen maailman velvollisuus. Kiitos. Kollega Vatseeri, puolitoista minuuttia. Grazie. Kiitos. Lukuisat tiedot osoittavat, että uskonnollisia vähemmistöihin kohdistuu iskuja jesidejäkin kohtaan ja muita kohtaan niillä alueilla, jotka ovat islamisen valtion hallossa. ISISin valtamat alueet ovat sellaisia, joissa ihmiset joutuvat uhan alle. Ja siksi on kyse joukkomurhan uhreista, kun siellä on myös esimerkiksi heidän elimillään käytävää kauppaa. Ja ihmisiä halutaan käännyttää myös, ja jos ei näin tehdä, heidät tapetaan. Joukkomurha kohdistuu myös niihin, jotka haluavat paeta. En usko, että on väärinkäyttöä tätä termiä kansanmurhaa vaikka sillä on omat kansainvälisen oikeudet seurauksensa. Euroopan unionin täytyy jatkossakin tuomita ihmisoikeuksien rikkomukset, myös islamilaisen valtion aiheuttamat iskut vähemmistöihin. Lisäksi komission täytyy myös humanitaarista apuaan vahvistaa niin, että voitaisiin valistaa tästä ongelmasta. Kuten totesitte, Rova Mogherini, kun ajatellaan maahanmuuttovirtoja ja uskonnollisen vähemmistön kohdistuvaa väkivaltaa, niin siihen täytyy puuttua puuttumalla konfliktin juuriin. Ja näin löydetään yhtenäinen vastaus yhteisin voimin ja sen valtioiden avulla. Mutta tätä odottaessa meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voidaan puolustaa myös vähemmistöjä. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Belder, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tällä hetkellä Sadadin kaupunki on ISin äh, uhan alla ja jäljellä jääneet miehet yrittävät puolustaa kaupia. Ja siellä on myös muita kristittyjä äh, ryhmittymiä, jotka yrittävät äh, puolustaa kaupunkia. Mutta jo aikaisemmin vuonna 2013 perustettiin vapaa syyrialainen armeila. Ja siellä todellakin oli todellinen verilöyly eh, Javanin kaupungissa. Ja todellakin kaikkien katsottiin kuuluvan Bashar al-Assadin hallintoon. Mutta meidän täytyisi nyt todellakin Euroopan unionissa auttaa ihmisiä alueella ja todellakin meidän täytyy antaa kristillistä tukea. Kiitoksia, kollega Belder. Kollega Ölveni. Kiitos puhemies puhunut äidinkielelläni unkariksi. Kysymys on siitä, mitä me voimme tehdä. Ja täytyy myös vastata kysymykseen. Täytyy ottaa huomioon todellisuus, ne tosiasiat, että tämä on kansanmurha, se täytyy hyväksyä. Tämän täytyy saada meidät toimimaan. Alan väsyä siihen, että keskustellaan kristittyjen vähemmistöjen asioista, esitetään julistuksia, mutta ei tehdä mitään myöhemmin. Olen kokenut sen Irakissa. Siis sen, että EUlla on humanitaarisen avun ohjelmia, jotta vainottuja voidaan auttaa. Haluaisin pyytää tai kysyä, komissiolta, että miten voimme tehdä paremmin työtä paikallisten ratkaisujen puolesta, mitä komissio haluaa tehdä. auttaakseen siellä jäljellä olevaa väestöä, joka on selviytynyt, koska miljoonihan sieltä on lähtenyt alueelta. Me puhumme rahasta ja taloudellisesta tuesta, sitä puhutaan paljon. Mutta unohdamme että uskonnolliset yhteisöt eivät voi hakea EU-varoja. Kun olin vierailulla alueella, niin kuulin, että EUn toimia tarvitaan. Tässä tarvitaan komission kumppanuutta. Gomes. Kiitos, edustaja Gomes. Internationaalna Syria, Irak ja Libya. Kun katsotaan, mitä Irakissa ja Syyriassa nyt tapahtuu, kuten Libyassakin, on kyse kurdeista, shioista, jesideistä ja muista etnisistä ja uskonnollisista vähemmistöistä on nähty, että he ovat kokonaan jääneet ISISin armoille ja ISISin barbaarien armoille. Ne nuoret, jotka ovat pystyneet pakenemaan Daeshia, tarvitsevat apuamme. Mutta meidän on totta kai mietittyä niitä tuhansia, jotka ovat vielä vankeina – alueella tässä verilöylyssä. Rikoksia tehdään myös Daeshin voimin ihmiskuntaa kohtaan ja ne täytyy viedä Haakin kansainvälisen oikeuteen, mutta entäpä kristityt eri alueilla. Jos me haluamme suojella näitä uskonnollisia vähemmistöjä, eri kulttuureita lähi niin meidän täytyy taata se, että he ovat jäädä kotikonnuilleen myös. Ja harjoittaa uskontoaan omissa kotikaupungeissa, etteivät he joutuisi lähtemään Eurooppaan. Mutta ennen kaikkea meidän täytyy organisoida apu ja taistelu Daeshia vastaan. Nyt Daesh on ikään kuin monipäinen hirviö, kun tiedämme kuinka paljon se saa tukea myös naapurustostamme. Kiitos. Kollega Jurek. Kiitos puhemies tätä tragediaa ei olisi tai se olisi järkettävästi pienempi. Jos jo vuosien ajan olisimme muistaneet yksinkertaisen periaatteen, että kristittyjen yhteisöjen vapaus ja turvallisuus Lähi-idässä pitäisi olla periaatteellinen ehto politiikalle. Ehkä ei ainoa, mutta ainakin se, sellainen, joka otetaan aina huomioon, kun tehdään päätöksiä, että että kun te, tehdään päätöksiä, jotka koskevat liittolaisia. Tietysti jos puhutaan Irakista ja Syyriasta, niin nyt näemme tämän draaman, johon täytyy vastata humanitaarisella avulla ja kaikilla niillä keinoilla, joista on tänään puhuttu, mutta täytyy tehdä myös johtopäätöksiä. Tuen selveästi Adaktussonin eh, lausunnon siitä, että täytyy nimittää kansanmurraksi sitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta mutta äh, täytyy tuomita kristittyihin kohdistuva viha. Ja täytyy, olla, täytyy puhua näistä teoista ja tuomita se, että ollaan niistä vaiti. Edustaja Kela. Last year, more than seven Viime, kaksi vuotta sitten oli todella suuri luku, mitä kristittyjä on tapettu. Kristityt ovat kaikkein vainottu uskonnollinen ryhmä tällä hetkellä maailmassa. Viime vuosi oli vuosi, jolloin intoleranssi kasvoi maailmassa. Ja Tämä rasismi on sellainen, joka täytyy katsoa terroristiksi toiminnaksi ja rikoksiksi ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhaksi. No, mitä meidän tulisi tehdä? Ensinnäkin meidän täytyy siihen ottaa huomioon uskonnonvapaus suhteessa kolmansiin maihin ja ja meidän täytyisi ottaa huomioon Euroopan unionissa YKssa eh, rikokset eh, ja täytyisi viedä ne kansainvälisen rikostuomioisen eteen. Ja sitten meidän täytyy muuttaa suhtautumista ulkopolitiikassamme, kun puhumme uskonnon vapaudesta, niin eh, se tuo lisäarvoa, koska uskonnon vapauden kautta ääriliikkeitä voidaan vähentää. Ja sitten Lähi-idän politiikassa täytyisi painottaa uskonnollista tasa-arvoa. Tätä kautta me saisimme aikaisesti, ja puhuja keskeytetään. Kollega Kosta seuraavaksi. Kiitos puhemies. Pitää paikkaansa, että nyt on kyse alueesta, jossa on järjestäminen joukkomurha käynnissä, mutta kristittyjä kohtaan syrjässä Irakissa, Nigeriassa on kyse myös kansanmurhan rikoksesta YK määritelmän mukaisesti, koska kristit ovat vainottuja vähemmistöjä lähes 100 000 uhria joka vuosi ja, ja miljoonia lähtee lähi ja Afrikan maista. Teidän täytyy tämä virallisesti tunnustaa YKssa, täytyy olla johdonmukainen, kuten myös kansainvälisessä yhteisössä tarvitaan myös johdonmukaista tuomitsemista, kun tässä järjestelmällistä iske, iskuja tehdään, kulttuuria ja uskontoa Irakissa ja Syyriassa. Mosulista viimeisin esimerkki, ja kyse on kulttuurisesta kansanmurhasta siellä – korkea edustaja Mogherini on kiitettävästi sitoutunut tähän konkreettisiin toimiin niin, että käytetään myös vuoropuhelua, ennaltaehkäisyä ja mahdollisesti luodaan edellytykset rauhalle. Mutta uskon, että meidän täytyy enemmän puolustaa kaikkialla uskonnonvapautta ja puhuja mikrofoni suljetaan. Kiitos. Kollega Skripek seuraavaksi. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja kollegat. Tänään keskitymme jälleen järjestelmäiseen joukkomurhaamiseen, jota ISIS harjoittaa uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan. Miksi sitä ei kutsuta kansanmurhaksi? Sama kysymys kuin kollegoilla. Syrjan kristittyjä tapetaan tai he joutuvat siirtymään uskontonsa vuoksi. Vain puolet miljoonasta 250 000 kristitystä on jäljellä ja muilla alueilla 80 prosenttia tai enemmän on juurittu. Ilman toimintaa sinne ei jää yhtään kristittyjä ja Jesidinkin tilanne on hyvin samankaltainen. Monia kirkkoja on tuhottu tai ne on muutettu moskeijoiksi. Tätä tapahtuu Syyriassa, Irakissa, mutta myös Turkissa. Vetoan teihin, korkea edustaja, että ryhdytään konkreettisiin toimiin komission puolelta. Sen lisäksi tämä uhka on EU-ssa myös. Olemme nähneet kristittyjä pakolaisleireillä, että muut pakolaiset hyökkäävät heidän kimppuunsa uskonnon vuoksi, mihin toimiin komissio ryhtyy. Jos haluamme pysäyttää järjestelmällisen massamurhaamisen ja antaa toivoa eh, uskonnollisille ryhmille, niin täytyy puhua kansanmurhasta ja auttaa Koillis-Syyrian demokraattista itsehallintoa ja Rohavan kantonissa myös. Kiitoksia. Seuraavaksi Edustaja Tajani. On arvioitu, että 2020 Irakissa Syyriassa ei enää olisi kristittyjä eikä jesidejä. Emme voi jäädä tähän pyörittämään vain peukaloita, kun katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Ja Clinton on aivan oikeassa, kun hän on todennut todellisesta kansanmurhasta. Me emme Euroopassa voi tehdä muuta kuin tukea näitä kannanottoja joita Amerikan tärkeimmät toimijat ovat tehneet, ehkä tuleva presidentti. Meidän on oma äänemme oltavalta myös kaikkina aloitteineen humanitaarisessa kysymyksissä niin, että annetaan tukea näinä aikoina. Tarvitaan myös poliittisia aloitteita, mutta Euroopan täytyy saada oma äänensä kuuluville ja kunnolla, kun ajatellaan Irisisin harjoittamaa väkivaltaa. Meidän täytyy puolustaa omia arvojamme. Euroopan olemassa, koska me uskomme nimenomaan ihmisen arvoon, uskonnonvapauteen, ilmaisuvapauteen ja siinä, että voidaan puolustaa tätä myös omien rajojemme ulkopuolella. Uskonnonvapaus on yksi näistä ja se, että kansanmurra tapahtuu joka päivä kristittyjä kohtaan ja jesidejä kohtaan tuolla maailmankolkalla. Ja sen täytyy olla hyvin tärkeällä siellä toiminnassa. Minä toistan puolustaa nimenomaan myös meidän perusarvojamme unionissa. Jos me luovumme näistä arvoista, Euroopan yhä heikompi ja varmasti vain pankit alkavat viedä sitten valtaa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gill. Kiitos puhemies. Korkea edustaja Daesh on tapan, tappanut, kiduttanut, raiskannut vähemmistön edustajia, kristittyjä Irakissa ja Syyriassa. Tällä viikolla 400 ihmistä tapettiin tai kidnappattiin Syyriassa ja tänään kävi ilmeksi, että vanhin luostari on tuhottu alueella. Mutta Pakistanissa, Afganistanissa, Taleban on myös ongelma ja EUn ja YK on täytyy todellakin eh, suojella kristittyjä, hinduja ja muita vähemmistöjä näitä hyökkäyksiä vastaan. Kollegani on vaatinut, että YK käsittelisi Daeshin toimia kansan murhana. Toivoisin korkea edustaja, että tukisitte tätä aloitatte. Monta ääntä äh, saa aikaiseksi enemmän kuin yksi. Ja Daesh pitäisi käydä selväksi, että he joutuvat kantamaan vastuun toimistaan. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Piotrowski. Kiitos. Kristityt ovat vainotuin uskonnollinen vähemmistö maailmassa kuten vuotisessa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa todetaan, niin Yli 150 000 kristittyä joutuu murhan uhriksi. Jo pitkän aikaa järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti barbaarisella tavalla on murhattu kristittyjä. Islamilainen valtio myös tuhoaa heitä ja pyhättöjä. Poltetaan elämältä tai, elävältä tai hukutetaan. Voimme kuvata tätä kan, kansan murhaksi jo viime vuonna Kristittyjen murha oli kansanmurha kristittyjä kohtaan. Tätä vaadittiin. Yhdysvalloissa monet kongressijäsenet vaativat sitä. Aloite ei kuitenkaan johtanut tulokseen. Nyt nähdään, että suurimmat poliittiset ryhmät haluavat täällä, että me ensimmäisenä kutsuisimme islamilaisen valtion rikoksia oikealla nimellä eli kansanmurhaksi ja mielestäni juuri näin pitäisi tehdä. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Milamu. Kiitos puhemies. 2015 Euroopan parlamentti otti usean otteeseen kantaa iskuihin, jotka kohdistuivat vähemmistöihin. Me totesimme viime huhtikuussa, että kristityt ovat kaikki vainotun vähemmistö. Ja täällä järjestettiin myös kokouksia myös heinäkuussa joulukuussa. Meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota kristittyjen dramaattisen tilanteeseen jatkossakin antaa tukia. Se on erityisesti vakavaa, kun ajatellaan, miten julmasti Daesh ja muut terroristit kohtelevat kristittyjä muita vähemmistöjä. Kirkuk, Bagdad ovat esimerkki siitä, miten kirkkoja on tuhottu ja kristittyjä vainottu. Ja kuten täällä todettiin, juuri hiljattain myös vanha luostari tuhottiin Mosul, Mosulissa. Tuolla alueella kristit oli 4 prosenttia väestöstä, aikaisemmin 20 prosenttia. Totta kai Daeshin tuhoaminen parantaisi tilannetta. Minulla on puolitoista minuuttia, puhemies. Viime kuukausina rouva Mogherini on vaadittu että tämä väkivalta luonnehditaan kansanmurhaksi. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne, kuten myös neuvostonkin, jos ei se ole kantaa ottanut, voisi ottaa ainakin. Daeshin rikokset eivät voi jäädä rankaisematta. YKkin täytyy olla aktiivisesti mukana tässä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gardini. Kiitos puhemies. Meidän täytyy nyt tunnustaa, että islamilainen totalitarismi on ottanut yliotteen. Monissa maailman paikoissa kristityn vaihtona on kääntyä muslimiksi, kuolla tai paeta. Vain Syyriassa 100 000 kristittyä lähti kotikonnultaan, eli 56 prosenttia kristittyistä on lähtenyt Syyriasta, Irakissakin yli puolet. Siellä on hyvin vähän tietoja tarjolla kuitenkin. Kaikki tiedot kuitenkin ovat yksiselitteisiä. Kristityt ovat kaikkein vainotuin vähemmistö maailmalla. Joillakin alueilla, kuten täällä todettiin, ei edes ole YK-apua tarjolla kristityille, koska pakolaisleirit, jotka ovat YK-valvomia, ovat sellaisia, joissa kristityt eivät uskalla olla, eivät edes uskalla rukoilla YK hallitsemilla pakolaisleireillä. Me tiedämme, miten kammottavia kuvia me olemme nähneet koptien teloituksista, teloituksista ISISin voimiin, mutta me emme saa aliarvioida tätä kansanmurhaa. Miten kutsua, miten haluatte te kutsua sitä? Onko vainosta kyse, kun ajatellaan Bosnia 91, kuinka paljon kristittyjä määrä putosi 90 prosentilla. Silloin puhuttiin kansanmurhasta, eikä kyse pelkästään kielenkäytöstä on kyse myös kostosta ja on syytä puhua kansanmurhasta ja aivan oikeudellisestikin, jotta saadaan kunnon kansalliset puitteet sille. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Venta. Jihadistit jälleen tuhosivat uuden tai jälleen kerran uuden e, pyhätön Pyhän Elian luostari Mosulissa. Niin kutsuttu islaminen valtio on vastuussa yli sadan uskonnollisen muistomerkin tuhoamisesta. Se tuhoaa kaiken, mitä se pitää ristiriidassa olevana heidän islamin tulkintansa kanssa. Heidän alueellaan vähittäin tuhotaan uskonnollisia vähemmistöjä, kristittyjä orjutetaan ja kidutetaan. Tämä tilanne johtaa siihen, että heidän määränsä dramaattisesti pienenee. He ovat asuneet näillä alueilla vuosisatoja, noin 2,6 miljoonaa oli alun perin ja 800 000 on nyt muutaman vuoden aikana tämä vähemmistö voi kadota kokonaan. Väkivallan tekoja kohdataan myös jäsidejä, turkmeneja ja kurdeja kohtaan. Kansallisvälisen yhteisön täytyy ryhtyä päättäväisiin toimenpiteisiin, jotta voidaan turvata uskonnonvapaus ja se, että voidaan pitää huolta omasta kulttuurista. Isisitoimia pitäisi pitää rikoksena ihmiskuntaa vastaan ja kansanmurhana. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Dias de Mera García Consuegra. Kiitos. Vähemmistöt tarvitsevat oikeutta hekin ja korvausta. YK on korkea edustaja ihmisoikeuksien yhteydessä tiistaina totesi, että nämä rikokset ovat kansanmurhaa. Ja totta kai tämä on selvästi osoitettu myös kansainvälisen rikosoikeustuomioistuimen perussäännössä. Mogherini, olenkin samaa mieltä neljästä toimintakentästä, jota kuvailitte alustuksena varoja, oikeutta, kansainvälisiä sopimuksia ja diplomatiaa, mutta paitsi tarvitaan korvauksia, niin oikeus on tässä tärkeimmässä asemassa siitä syystä, että kun terroriteko loppuu, niin ei rankaisemattomuutta voida sallia. Meidän täytyy viedä nämä kansainvälisen rikostuomioistuimeen, jos ovat syyllistyneet rikoksiin. Heidät täytyy tuomita myös rikoksensa vuoksi. Tämä on myös teidän tehtävänne, hyvä rouva.

в същото време в ирак поради репресиите и убийствата от 2003 г. до днес християнското население е намаляло 6... Meidän täytyy harjoittaa painostusta, koska sitten 2003 kristittyjen määrä on hävinnyt pienen määrän siitä tämä alun perin on ollut, eikä tämä koske pelkästään Syyrian hallitusta, vaan se koskee myös kansainvälistä yhteisöä. Nimittäin turvallisuusneuvosto ei ole pystynyt pääsemään yksimielisyyteen tilanteeseen puuttumisessa. Ehkä me olisimme pystyneet välttämään tällaiset ihmismassat, jotka suuntautuvat Eurooppaan. Rauva Mogherini, sitä, miksi tätä kutsutaan. Meidän täytyy vain ratkaista terrorismin ongelmat, maahanmuuton ongelmat. Siksi täytyy vahvistaa eurooppalaista yhteistyötä turvallisuudessa ja puolustuksessa. Meidän täytyy luoda eurooppalaiset rakenteet tiedustelulla ja puolustuksella. Ja tämä on uhrien etujen mukaista, mutta myös meidän etujen mukaista. Kiitos. Edustaja Manesku seuraavaksi. Uh, Kiitos puhemies. Haluaisin ensin onnitella kollega Daktussonia ja komission jäsen Mogheriniä tuesta. Vaihdan äidinkielelläni. Daesh on harjoittanut kidutusta. Ja tämä on päivittäistä, jota uskonnolliset vähemmistöt joutuvat kohtaamaan. Meidän pitäisi puhua kansan murhasta. Rinnakkaisello kristittyjen ja juutalaisten kanssa mahdotonta on sanottu, ja Daeshin toimet näyttävät sen, että halutaan osittain tai kokonaan tuhuta etnisiä uskonnollisia ryhmiä. Kristittyjen määrä Irakissa on vähentänyt Syyriassa jopa 50 prosentilla. Meidän täytyisi puhua kansanmurhasta. Tätä kautta me saisimme vahvempia toimia aikaiseksi. Me tunnustimme kansanmurhan Srebrenicassa ja siellä luvattiin ei koskaan enää. Sitten Seuraavaksi Jiménez Becerril Barrio. Kiitos kovasti. Ja tässä parlamentissa, hyvät naiset herrat, jos emme nyt puhu oikeuksien puolustamisesta, niin hyvä niin, mutta haluaisin, että puhutaan selkeästi myös uskonnonvapaudesta, uskonvapaudesta, että voi tehdä ristimerkin ilman, että tapetaan sen takia. Minä olen itse kristitty ja ylpeä siitä. Mutta minä haluan puolustaa myös ihmisoikeuksia ylipäätään. En voi enää sietää sitä, että kristittyjä välihiidässä systemaattisesti murhataan islamilaisen valtion voimin. Jesidejä vainotaan ja kristittyjä. Naisia muut myydään 50 eurolla, viisivuotiaisia tyttöjä 100 eurolla. Siellä on vain kolme keinoa päästä kuolla, paeta tai kääntyä muslimin uskoon. Emme voi vaieta tässä vetoan komission ja parlamenttiin YK, että kaikki tekevät kaikkensa mahdollisen, että päästään eroon tästä joukkomurhasta. Uhrit katsovat meihin ja meidän täytyy toimia heidän puolestaan ja nyt. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Petir. E, pro... Kiitos puhemies. Murhat, kidutus, vaino, kristittyjen symbolien, kirkkojen ja kirkkojen tuhaminen. Kaikki tämä tarkoittaa, että lähi kristityt kohtaavat yksinkertaisen vaihtoehdon. Asettavat henkensä vaaraan ja pysyvät kristittyinä tai sitten uhraavat uskontonsa selvitäkseen. Tämä on kaikkien rikosten rikos. Kuitenkin onko tarpeen, että kristityt häviäisivät kokonaan lähi jotta me sitten vasta sanoisimme, että kyseessä on kansanmurha, jonka ISIS tekee. Ennen ensimmäistä maailmansotaa kristittyjä oli 20 prosenttia lähi väestöstä. Nyt heitä on enää 4 prosenttia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kristittyjen määrä Irakissa on laskenut 1,4 miljoonasta noin 300 000 Syyriassa mentiin miljoonasta 250 000 500 000. Mosulissa oli 45 kirkkoa, enää ei ole yhtään. Noin 104 kirkkoa on Syyriassa tuhottu. Tuotannesta tavoittavana kirkko tuottiin tomuksi. Isas, Isis sanoo, että orjutamme naisenne ja tuhoamme ristinne. Jos me emme, niin sitten lapsemme ja lapsenne myydään orjiksi. Kristityt ovat vainotuin uskonnollinen yhteisö. He ovat kansanmurhan uhri. Jotain pitäisi tehdä tämän pysäyttämiseksi. Kollega Polčak. Kiitos, herra puhemies Mielestäni tämä keskustelu on näyttänyt sen, että tämä on aihe, johon meidän täytyisi kiinnittää huomiota. Puheessani haluaisin kiinnittää huomioon siihen tosiasiaan, että uskonnollisella vähemmistöllä ei ole mahdollisuutta elätä elämänarvoista elämää. Jossakin paikoissa he voivat elää lainkaan. Esimerkiksi Kiinassa kristittyjä syrjitään myös ja meidän täytyy ottaa huomioon myös se, että esimerkiksi juutalaiset eivät tunne oloaan mukavaksi Euroopassa. Ja juutalaiset jättävät Euroopan ja tämä ei ole kovin hyvä meidän imagollamme. Mutta mitä uskonnollisiin vähemmistöihin tulee, niin ne ongelmat eivät missään ole niin suuria kuin Daeshin alueella. Minä olen vakuuttunut siitä, että että väkivalta uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan on asia, jonka me eh, kaikki eh, hylkäämme. Me emme voi hyväksyä sitä. Ja meidän sivilisaation malli, joka perustuu syrjinnän vastaisuuteen ja rauhanomaiseen rinnakkaiseloon eri kulttuurien ja uskontojen välillä – ja näiden periaatteiden nimissä meidän täytyy tuomita tilanne Lähi-idässä, mutta meidän täytyisi sen lisäksi vielä tukea kansainvälisen yhteisön toimia. Ja kun puhumme kansanmurhasta, niin jos siitä on apua, niin minä tuen sitä. Ja sitten menettely ilman puhujalistaa. Me olemme pahasti jäljessä ja täällä on kaksinkertainen määrä puheenvuoropyyntöjä kuin mitä voin käsitellä. Eli jokaisesta ryhmästä yksi puhuja saa puhuja. Ja otan tässä huomioon sen, kuinka usein kukin on puhunut aikaisemmin. Kollega Saborska ensin. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Daesh tekee jotain sellaista, jota Euroopan parlamentti ja komission pitäisi kutsua kansanmurhaksi, kutsua sitä oikealla nimellä. Meidän täytyy korostaa myös sitä, että turvaneuvoston YKssa täytyy hyväksyä päätöslauselma, jonka myötä islamilaisen valtion harjoittama väkivalta vietäisiin kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Kristittyjen ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen vaino Syyriassa ja Irakissa on verrattavissa myös Srebrenicaan ja Ruandaan. Siellä asuvat kristityt haluavat, että kansainvälinen yhteisö tunnustaa heidän kärsimyksensä, he odottavat myötätuntoa ja oikeutta. Jos me kutsumme näitä kauheuksia kansanmurhaksi, me pystyisimme paremmin suojelemaan myös kristittyjä Irakissa ja Syyriassa, kun radikaalisalafistit harjoittavat väkivaltaa myös pakolaisreilillä Euroopassa. Kiitos. Kollega Chambavski seuraavaksi. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Aivan epäilemättä islamilainen valtio on tehnyt joukkomurhia Irakissa ja Syyriassa – Tuhannet kurdit, kristityt, jesidit ovat kuolleet. Me tiedämme tämän kaikki. Me olemme tästä keskustelleet useaan otteeseen, ties kuinka monetta kertaa. Mutta mitä me sitten teemme? Emme ole tehneet mitään. Siksi haluaisin todeta seuraavaa teille. Islamilainen valtio ei lopeta sotaa kuuntelemalla julistuksia tai julkilausumia. Ei pelkkä puhe riitä. Jos emme kerran halua käyttää tätä termiä islam, niin emme kutsu asioita oikeilla nimillä. Turkki auttaa Syyriaa. Turkki tarjoaa aseita ja lääkkeitä Syyrialle. Siksi meidän täytyy kutsua asioita oikeilla nimillä, muuten emme muista mitään tekemään. Rova Mogherini, meillä on velvollisuus saada aikaan sitoutuminen kansainvälisesti myös sotilastoimia varten. Kiitoksia. Koletsambavski. Kollega Tsiliotis, nyt kello ei näytä enää toimioon, joten täytyy kädestä katsoa kelloa. Rova Mogherini, traaginen tilanne, kun murhat jatkuvat ja joukkomurhat jatkuvat. ISISin taholta, niin se on, tämä tilanne ei ole enää hallinnassa. Kristityt, jesidit, syyrialaiset, ja uskonnollisten vähemmistöjen äh, jäsenet ovat päivittäin vaarassa. ISIS haluaa varmistaa, että ei ketään jää jäljellä. Tämä on kansanmurha, joten ei pelkästään pitäisi ilmaista toime- toiveita, täytyy ryhtyä toimeen. EUlla on tietty vastuunsa, koska sen ansiosta, tai sen vuoksi, että emme ole tarpeeksi päättäväisiä, Ranska ja Saksa antavat rahaa jihadisteille. Ja sitten kun Yhdysvallat yrittää äh, muuttaa rajoja laajemmin Lähi-idässä, niin on epävakautettu alue. Ei pidä olla tekopyhyyttä tästä. Meidän täytyy kohdata nämä syyt, jotka loivat tämän ja auttavat ISISiä vieläkin. Ei pitäisi enää olla interventioita alueella. Täytyisi antaa konkreettinen tuki kaikille rauhan aloitteille Lähi-idässä. Sitten kollega Eka lopuksi. Um, Minä toivoisin, että voisimme pelkästään puhumalla saada ISIS kivikaudelle. Sinne heidän idoimensa kuuluu, mutta sen sijaan me vain nyt kannamme hedelmää tästä kammottavasta ulkopolitiikasta. Ja todellakin torihallitus leikkaa hallinnossa, kun ajatellaan ulkotukea. Ja työväenpuolueen johto haluaisi neuvotella ISISin eläinten kanssa. Me voisimme kyllä vähän parempaankin pystyä. Ja nyt on todellakin sanonut eläimille, jotka uhkaavat meidän vapauttamme ja elintapaamme, että te ette kyllä koskaan voita. Kiitoksia kollega Eikö. Työjärjestyspuheenvuoro herra Obermeier. Herra puhemies, minulla on kysymys, miten voin tulkita teitä tulevaisuudessa. Te sanoitte, että jokainen ryhmä otetaan huomioon. En näe täällä ketään minun ryhmästäni, joka olisi saanut puheenvuoron. No, teillä ei ole sitä ongelmaa, että sitoutumaton olisi halunnut puhua, mutta ei teidän pidä luvata jotain, mistä ette pidä kiinni. Yleensä toimitte hyvin korrektisti puhemiehenä, mutta teidän täytyisi kuitenkin ottaa tämä asia huomioon, koska muuten ei voi ymmärtää sitä, mitä sanoitte. Niin, Kiitos herra Obermeier Tehän ilmoititte halunne puhua. Luulin kuitenkin, että halusitte puhua sinisellä kortilla. Ja, aber Sie haben... Kommenttilla mikrofonia. Herr Obermeier, ich erteile... Herra Obermeier, te saatte nyt puheenvuoron. Kiitos, herra puhemies. Erittäin suurpiirteistä ja avokätistä. On erittäin tärkeää, että me puhumme näistä joukkomurhista tänään, mutta valitettavasti puhumme paljon ja teemme liian vähän. Meidän täytyy myös muistaa se, että hyökkäykset näitä kansan murhia, äh, joukkoja kohtaan ovat sellaisia, jotka äh, jatkuvat ja meidän täytyy olla todellakin solidaarisia. Tänään on jo puhuttu kansan murhasta ja toki Euroopan täytyy puuttua tähän. Minä ajattelen tässä Saudi-Arabiaa muun muassa, jotka ovat pitkään sivusta katsoneet tätä. Meidän täytyy olla aktiivisia Euroopan unionissa ja lännen täytyy olla sorrettujen puolella ja kristillisten veljen puolella. Kiitos. Kiitos herra Obermeier. Menettely ilman puhujalistaa on saatettu päätökseen ja sitten vielä komission puolesta Rova Mogherini, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aivan aluksi käsittelisin kansanmurhan määritelmää. Ei ollenkaan niin, että olisin haluton puuttumaan tähän, mutta kansanmurhan määritelmä vastaa tiettyihin kriteereihin oikeudelta pohjalta. Työ kyllä on vireillä asianomaisilla tahoilla, eli YKssa. Ja nimenomaan niissä puitteissa. Tähän mennessä ainoa viittaus kansanmurhaan YK asiakirjoissa on viime vuodelta 13. maaliskuuta 2015 YK on ihmisoikeusedustajan raportissa liittyen Irakin ihmisoikeustilanteeseen ja niin kutsutun islamisen valtion väärinkäytöksiin liittyen. Tämä raportti on kerännyt tietoja väkivallan teoista, jotka ovat kohdistuneet siviileihin heidän etnisen tai uskonnollisen taustansa takia. Ja tässä raportissa todetaan, että osa tästä väkivallasta saattaa, tässä saattaa olla kysymys jesidien kohdalla kansanmurhasta ja muissa väkivallan teoissa eh, rikollisuus eh, inhimillisyyttä vastaan, mitä tulee kristittyihin, kurdeihin, shioihin ja moniin muihin ryhmiin. Jos me haluamme olla tarkkoja ja johdonmukaisia, Äh, laillisen puitteiston kanssa, koska monihan teistä äh, veittäsi myös siihen, että ei tässä ole kysymys vain äh, sodasta, vaan myös oikeudesta puitteista. Ja Euroopan unionihan sinänsä seuraa tätä tilannetta. Meillä ei ole omaa paikkaa, me emme toimi unionina. YKssa voimme puhua tästä myöhemmin uudelleen, mutta me seuraamme tätä erittäin tarkkaan. Haluaisin myös painottaa, että rinnakkain tämän kanssa – meidän on toimittava konkreettisesti, eikä ainoastaan toimia periaatteen tasolla, joka toki sekin on tärkeää, koska koko tämä alue katsoo meihin suuntaan ja vähemmistön katsoo siihen suuntaan niitä, jotka voivat heitä puolustaa sekä sanoilla, jotka ovat tärkeitä, sekä myös teoilla. Haluaisin aloittaa siitä, mitä täällä hyvin konkreettisesti joku teistä otti esiin, nimittäin oikeudenmukaisuus ja vastuu. Haluaisin vielä kerran painottaa, että Euroopan unioni tukee tällaista itsenäistä komiteaa, joka tutkii Syyrian sotarikoksia. Tämä on erittäin tärkeää ajatellen tulevia oikeudellisia toimia ja Kuten joku teistä myös sanoi, Euroopan unioni on pyytänyt YK turvallisuusneuvostoa viemään Syyrian asian kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Vielä lopuksi haluaisin painottaa, koska tiedän, että kello on jo paljon, en halua käyttää liikaa aikaa ja myöhästyttää tätä istuntoa entisestään. On kolme neljä asiaa, jotka ovat meidän prioriteettimme, jotta voisimme puolustaa ja suojella Lähi-idän uskonnollisia vähemmistöjä. Ensinnäkin pitää vapauttaa ne alueet Irakissa ja Syyriassa erityisesti, jotka ovat Isiksen miehittämiä. Ne täytyy tehdä turvallisiksi alueiksi niin, että tavallinen normaali elämä voisi palautua. Ja tämä on se, missä meidän humanitaarinen apumme tulee kuvaan. Irakissa, koska sinne me pääsemme helpommin ja voimme tukea tätä pääsyä sinne helpommin. Ja toivon mukaan yhä enemmän myös Syyrian puolella. Toiseksi meidän tulee luoda edellytykset yhteiskunnille ja yhteisöille tässä maassa. Täytyy siis oikeastaan sanoa, että täytyy uudelleen, jälleen luoda nämä yhteisöt. Koska monet teistä sanoivatkin, että nämä yhteisöt ja yhteiskunnat ovat äh, tuhansia vuosiakin eläneet yhdessä yhteis rinnakkaiselossa toisiaan ymmärtäen, ymmärtäen ja kokeneet toisensa rikkaudeksi. Ja tämä on nyt se asia, joka on erityisen tärkeää minulle. Jopa vielä tärkeämpää kuin poliittisesta näkökulmasta, nimenomaan inhimillisestä näkökulmasta. Ja olen hämmästynyt, että tämä ei tullut esiin tämänpäiväisessä keskustelussa, koska ainakin mitä minä olen kuullut esimerkiksi Arbilin kristityiltä, se asia, mistä he puhuvat eniten, on onko meidän turvallisempi, onko meidän parempi jäädä lähi vai lähteä. Koko tämä keskustelu siitä, että ylläpidetään tai luodaan uudelleen monimuotoisuutta yhteiskunnassa lähi -idässä. Tämä on se keskustelu, jota kristilliset yhteisöt käyvät näillä alueilla, jotka ISIS on miehittänyt Irakissa. Ja tämä on keskustelu, jota meidän tulee ensinnäkin kunnioittaa, seurata, mutta uskon, että meidän velvollisuutemme on myös tarjota heille mahdollisuutta vaihtoehdoille. Vaihtoehto luoda turvalliset olosuhteet, myös jättää nämä alueet, kuten teistäkin joku sanoi, eli tukipakolaisille, kaikille pakolaisille, mukaan lukion ne, jotka tulevat vähemmistöistä sekä suojella heidän oikeuksiaan, missä ikinä he ovat, missä ikinä paikassa he ovat, millä ikinä alueella he ovat. Samoin kuin luoda edellytykset heidän jäädä tai palata heidän yhteisöisiinsä, mikäli he niin haluavat, niin että he voivat äh, jälleen rakentaa tätä yhteiskunnan monimuotoisuutta Lähi-idässä, mikä jo itsessään on suuri arvo, koska tämä on yksi niitä maailmankolkkia, jossa eri erilaiset taustat, uskonnot, etnisyydet, kulttuurit ovat eläneet rinnakkain ja osoittaneet muulle maailmaa, että se on mahdollista. Ja sitten tulee tämä suuri asia. Koska meidän täytyy antaa mahdollisuus näille yhteisöille palata. Ja sitten mitä sen jälkeen tulee, ei ehkäpä niissä paikoissa, missä on konflikteja, vaan niissä paikoissa, jotka ovat lähellä näitä kriisejä, jotka kärjistyvät. Eli meidän pitää investoida yhteiskuntien avoimuuteen, äh, ihmisoikeuksien ja, ja oikeusvaltion äh, kunnioittamiseen joka puolella, ei vain Lähi-idässä. Nyt me puhumme erityisestä asiasta, isiksestä, mutta kuten monet teistä sanoivat, Tämä, tätä tapahtuu joka puolella maailmaa. Afrikassa, Aasiassa, Libyassa, jossa uhreina oli äh, kristittyjä, tai Etiopia, Egypti, jossa ihan hiljattain tapettiin kristittyjä. Meidän täytyy katsoa tätä suurempaa kuvaa. Pitää toimia välittömästi kaikella tuella, humanitaarisella avulla ennen kaikkea työskennellä näiden edellytysten puolesta niin, että voitaisiin äh, kunnioittaa vähemmistöjä välittömästi ja pitkällä aikavälillä sekä käyttää kaikkia diplomaattisia keinoja, jotta voitaisiin lopettaa tämä kriisi ja myös äh, lakkauttaa nämä, tämä ongelmien lähde lähi eli ISIS. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kommissarin Mogherini. Kiitos äh, Mogherini. Keskustelu on päättynyt. Ään